sanat kuolleen konstaapelin äidille, koska hän on ottanut esille tässäkin yhteydessä rauhanprosessin. Kiitoksia teille. Ja herra Ernst Strasser on luopunut paikastaan Euroopan parlamentissa 24. maaliskuuta 2011 alkaen artiklan neljä kohdan yksi työjärjestyksessämme mukaan panemme tämän merkille. Ja herra Pirker on tullut hänen sijalleen sitten rouva. Hella Renner on luopunut paikastaan ensimmäinen huhtikuuta ja herra Heinz Becker on tullut hänen tilalleen työjärjestyksen artiklojen mukaan Euroopan parlamentti ottaa ottaa tämän tiedokseen. Ja Itävallan äh, viranomaiset ovat äh, ilmoittaneet, että todella herra Hubert Birker on 31. maaliskuuta 2011 korvanut herra Strasserin ja toivotan tämän uuden kollegan äh, tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin ja muistutan, että kolmannen artiklan toisen kohdan perusteella siihen asti, kun henkilö on allekirjoittanut tarvittavat asiakirjat sitoumuksistaan ja niin edelleen, herra Pirker tulee täysi valtaiseksi jäseneksi. Onko Pirker paikalla? Kyllä. Well, we welcome you. Tervetuloa todella, herra Pirker. Uh, pan, pan Madlener would like to intervene. Haluaako herra Madlener käyttää työjärjestyspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja, is een point of order. Um... Kyllä, työjärjestyspuheenvuoro. Kollegat Strasser ja muut, jotka ovat lähteneet parlamentista, niin haluaisin kysyä, että voisimmeko ottaa käyttöön jonkinlaisen valvontajärjestelmän, jota voisimme välttyä siltä, että Tämä johtaisi siihen, että joku, joka on joutunut korruptiosyytteiden kohteeksi, saisi vielä jonkinlaisen korvauksen ennen talosta lähtöä. Kiitoksia. Proszę pana, e, na pewno Kiitoksia. Tämä asia tutkitaan ja kiitän teitä siitä, että otitte sen esiin. En nyt ollut valmistautunut vastaamaan tähän kysymykseen, mutta palaamme tähän asiaan myöhemmin. Okay, um, Mr. Mas- Sitten äh, herra Masip, työjärjestyspuheenvuoro. Työjärjestyspuheenvuoro. Ennen te, tässä aikaisemmin te viittasitte parlamentin nimissä äh, jotta kääntyisimme USAn puolen, jotta se korvaisi kuolemanrangaistuksen elinikäisellä rangaistuksella. Minä pyytäisin, että todellakin pyytäisimme tällaista rangaistuksen muutosta, mutta ei pitäisi puhua elin... Me pitäisi pyytää siis elinikäistä rangaistusta, mutta tämän kuoleman rangaistus pitäisi korvata toisenlaisella suhteellisella rangaistuksella, ei välttämättä elinikäisellä. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä asia varmasti äh, vaati keskustelua. Päätöstä tästä ei voida tehdä tässä ja nyt.